että Horisontti 2020 puiteohjelman osallistumisesta ensimmäinen ryhmä tarkistuksesta ja tarkistus 138 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Näin raukeavat muut tarkistukset, joten komission ehdotus näin muutettuna äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Vielä yksi tarkistus, 139 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselman lopuksi nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kollega Matias Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin innovaatio-ohjelma. Ensimmäinen ryhmä ja 85 tarkistuspuolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen ryhmä raukeaa näin tarkistuksista. Komission ehdotus näin muutettuna äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuuta äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Lambertsin mietintö Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti. Ensimmäinen ryhmä tarkistuksia, tarkistus 61. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen ryhmä raukeaa, joten komission ehdotus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslausuma nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Kreutzmannin mietintö, yritysten kilpailukyky ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelma 2014-2020. Ensimmäinen ryhmä 97 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa raukeaa komission ehdotus näin muutettuna äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Lainsäädäntöpäätös, lausuma nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Rasakan valion mietintö Horisontti 2020 puiteohjelmaa täytäntöönpanoa koska erityisohjelma ensin tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toiset tarkistukset raukeavat komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty lainsäädäntöpäätöslausema nimenhuolta äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Juan Akin mietintö Euroopan tilastot. Ensimmäinen ryhmä, 43, nimenhuuto, äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen ryhmä, 42, raukeaa. Komission ehdotus näin muutettuna puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty lainsäädäntöpäätöslausuma nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Esittelijä halusi lyhyesti käyttää puheenvuoron äänestyksen jälkeen. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Parlamentti hyväksyi juuri erittäin voimakkaan kannan tässä asiassa. Toivottavasti neuvosto ottaa tämä nyt huomioon ja että komissio on rakentava näissä kysymyksissä, koska haluamme edetä mahdollisimman nopeasti toisen käsittelyyn. Kiitos. Kiitos paljon kollega Hongok. Seuraavana Steinruckin mietintö sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva ohjelma. Ensimmäinen ryhmä tarkistuksia 179 puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. Näin toinen ryhmä raukeaa. Komission ehdotus näin muutettu. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslausema nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Willkommen kommen zum Bericht Haug. Seuraavaksi Haukin mietintö ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma LIFE. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkosblokki siis raukeaa ja muut tarkistukset. Sitten komission ehdotus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätös, lausamaesitys, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Stolojanin mietintö, verotusta koskeva toimintaohjelma. Tässäkin tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten komission ehdotus näin muutettuna äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Valdassaare. Tulitoiminta. Tarkistus 42 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lain komission ehdotus näin muutettuna äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslausuma esitys äänestyksenä Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Balsin Mietintö vakuutus- ja e jälleenvakuutustoiminta Solvenssi 2. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus näin muutettuna äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslausmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Dohan kehitysohjelman tilanne. Ensin vihreiden päätöslausumaesitys. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten päätöslausumaesitys Guesta. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten päätösasmaesitys kansainvälisen kaupan valiokunnasta. Tässä on paljon tarkistuksia, kaikki äänestyksinä. Tarkistus kahdeksan, äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 12, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 1, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 13, nimenhuutoäänestykseen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 5, siihen liittyy suullinen tarkistus. Haluatko joku puheenvuoron? Salva Vitekään, olkaa hyvä. Ah. Itse. Muchas gracias, señor. Kiitoksia, puhemies Moreiran kanssa olemme tehneet tämän esityksen ja haluaisin esittää suullisen tarkistuksen tarkistukseen 15 sosiaalistiryhmältä, jotta poistettaisiin viittaukset muihin kuin tulliesteisiin. Meidän mielestämme tämä ei ole oikea paikka ottaa näitä kysymyksiä mukaan. Ja pitää hyvänä sitä, että neuvotteluita jatkutetaan informaatioteknologiasopimuksesta, joka kattaa useampia tuotteita ja maita, jotka kuuluvat sen soveltamisalaan. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei, eli äänestämme tarkistuksesta viisi näin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 17. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Päätösasemäsitys kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme Yritys 2020 toimintasuunnitelmasta uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen on otsikko. Meillä on useita tarkistuksia, jotka kohta kohdalta. Ensinnäkin alkuperäinen teksti 9, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 15 alkuperäinen teksti puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 17 alkuperäinen teksti, 7 osa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kolmasosa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty neljäsosa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty viisi, viidesosa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kuudesosa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty seitsemäsosa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 18 alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 24 alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 25 alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kohta 34 alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljäs osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta 43, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty koko teksti kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi sitten Koppan mietintö, yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen. Kohta seitsemän alkuperäinen teksti. Ens, nimen huutoäänestyksenä kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta yhdeksän, tarkistus yksi, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 22, kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 24. Pyydän anteeksi. Tarkistus kaksi ensin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti, kohta 24. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kolmas osa äänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty neljäs osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 26. Nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kolme. äänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Puolesta vastaan. Otetaan uudestaan puolesta äänet vielä vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 7 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Koko päätösauselmaa nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrymme Galleri-mietintöön. Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta on sen aihe. Kohta neljä alkuperäinen teksti. Koneäänestysäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta viisi alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta seitsemän alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta yhdeksän, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 11 kahdessa osassa nimenhuutona kumpikin. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 17 alkuperäinen teksti muutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 20 alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 25 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 26 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 27 äänestyksenä. äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 28 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 29 alkuperäinen teksti, äänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 31 kahdessa osassa. Alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutona on edelleenkin. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 33 kahdessa osassa nimenhuutona. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 34 osassa nimen huutona. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Nimenhuutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 36 alkuperäinen teksti nimenhuutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 37. Kahdessa osassa nimenhuutona ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 42 osassa nimenhuutona ensimmäinen osa äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 44 kahdessa osassa nimenhuutona. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 46 kahdessa osassa huutona. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 47 alkuperäinen teksti, nimen huutona no äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 48 kahdessa osassa nimen huutona. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt Toinen osa-äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 49 alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys nimittäin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty hyväksytty. Kohta 51 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 52 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 53 kohta, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen äänestys päätösosan esityksestä äänestyksenä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme nyt viimeiseen äänestykseen emun sosiaaliseen ulottuvuuden vahvistamiseen. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko koneellisesti? Koneäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Totean sen vielä, että Mikäli otatte kortin pois koneesta liian aikaisin, ääntä ei lasketa. Se tarkoitus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Tarkistus neljä. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Aivan oikeassa olitte neljällä äänellä hylätty. Sitten tarkistus neljä, toteaa puhemies puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan saman tien koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta kuusi. Alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. Suon, suokaan teksti oli rauen, tarkistus 10. äänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 19 puolesta vastaan. Tarkistetaan samaten koneisesti kohta 19 alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta tarkistus 13 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kohta 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 21 alkuperäinen teksti nimenomaan äänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 24. Nimenhuuto äänestyksen alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti raukeaten. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus viisi Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti raukeaa. Tarkistus yksi sitten puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti raukeaa. Joten koko päätösasemaesitys näin ollen nimenota äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelen esittelijöitä, tekstinlaatioita. Toivotan hyvää kotimatkaa niille, jotka nyt poistuvat paikalta. Nyt Rova Beres on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Tämä päätöslauselma ei ollut sellainen kuin olisin ihan halunnut mutta se antaa kuitenkin valtuudet tältä täysistunnolta neuvottelutiimillemme ja Sherpa-tiimillemme seuraavassa Sherpa-kokouksessa, kun pannaan täytäntöön todellista talous- ja rahaliittoa, jotta voimme ottaa mukaan sosiaalisen ulottuvuuden. Kiitoksia. Dank, Frau Kollegin Beres. Kiitoksia, Rova Beres. Hyvät naiset herrat. Pyrin hoitamaan äänestykset ripeästi ja olisin erittäin kiitollinen, mikäli nyt poistuisitte paikalta mahdollisimman ääneti, jotta voimme kuunnella äänestysselityksiä. Ja voisitteko jutella tuolla salin ulkopuolella eikä täällä? Aloitamme Riera Maviren mietinnöstä. Herra edustaja Lainen puhuu ensin, olkaa hyvä. Herra kollegi Leinen.